keskeytynyttä istuntoa. Alkuun ilmoitus. Eilen Saudi-Arabiassa teloitettiin seitsemän kuolemantuomioon saanutta miestä. On erittäin valitettavaa, että Saudian viranomaiset eivät ole reagoineet kansainvälisen yhteisön ja meidän parlamentin vetomuksiin. Kuolemantuomion lopettaminen on Euroopan unionin perusarvoihin kuuluva asia.